nämä päästömarkkinat ja lisäksi haluamme, että hiilipäästöjä verotetaan. Siitä tulee hyvä tulonlähde budjetille. Toivon, että neuvosto olisi tilanteen tasalla eikä pettäisi Euroopan unionin kansalaisia eikä köyhimpien alueiden maataloustuottajia esimerkiksi, vaan tukee sellaista kasvua, joka kunnioittaa ympäristöä. Jos neuvosto ei kunnioita näitä arvoja, me tulemme hylkäämään sen ehdotuksen. Äh, paljon kiitoksia ähm, edustaja Garisa Ruballe, puolustusministeri. Kiitos puhemies. Me olemme puhuneet kaksi vuotta rahoituskehyksestä ja nyt kun totuuden hetki on, niin tämä ei tunnu alkavan kovin hyvin, koska Charles Michel ei halunnut tulla tänne kuuntelemaan tätä parlamenttia ja neuvostosta tulevat uutiset eivät muutenkaan kuulosta kovin myönteisiltä. Jos keskustelut tulevat keskittymään siihen, kuinka paljon rahaa voidaan säästää, niin sitten me tulemme parlamenttina hylkäämään tuon ehdotuksen. 22. pitää keskustella siitä, mitä politiikkoja me haluamme Euroopan tasolla toteuttaa ja miten me ne rahoitamme. On hyvin erilaisia motiiveja, miksi eurooppalaisia politiikkoja tarvitaan. Ensinnäkin tulokset ovat parempia Euroopan tasolla kuin kansallisella tasolla. Eurooppa on tehokkaampi, Eurooppa on solidaarisempi. Se ähm, epätasa-arvoisuutta poistaa. Ja kaikissa tapauksissa me kaikki tulemme voittamaan. Rehellisesti sanoen, en ymmärrä, miksi neuvoston keskustelut yhä perustuvat vääriin ennakko-oletuksiin. Tämän keskustelun Lisäksi minua huolestuttaa poliittinen debatti. Miten te tulette viemään eteenpäin kaikki neuvoston keskustelut ja sopimukset? Miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan, jos joku teistä luulee, että siirtymä hiilineutraaliin talouteen tehtään ilman, että maataloustuottajia, yrityksiä ja alueita ja työntekijöitä tuetaan, niin sitten teillä on kyllä iso ongelma. Vielä yksi asia, jos meillä ei ole kohtuullista budjettia. Vaihtoehto on se, että me menetämme relevanssia sekä taloudellisesti että poliittisesti ja että Eurooppa-projekti epäonnistuu. For one and a half minutes, Mr. Kürner. Edustaja Kürner, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Arvoisat kollegat, useimmat meistä puhuvat vain ainoastaan suuremmasta budjetista. Meidän pitäisi puhua paremmasta talousarviosta, ja se onnistuu, mikäli priorisoimme niihin hankkeisiin, joista on todellista eurooppalaista lisähyötyä. Kyse on teollisuusalan työntekijästä, joka pelkää työpaikkansa puolesta. Hän voi tietenkin toivoa sen puolesta, että innovointi ja digitalisaatio ovat investointikohteitamme, jotta työpaikkoja luodaan ja arvonlisäystä toteutetaan. Kyse on vanhasta rouvas henkilöstä, joka pelkää terrorismia. Hän voi olettaa meiltä, että Europol ja Eurojus saavat riittävästi rahaa taistelussa rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Ja kyse on joka ikisestä opiskelijasta ja koulutettavasta kautta Euroopan, jotka Euro- Erasmuksen avulla voivat käydä tutustumassa muihin maihin ja näin edesauttaa Euroopan yhteen kasvamista. Ja meidän täytyy myöskin pitää kirkkana mielessä, että jos eurooppalaisella tasolla halutaan lisätehtäviä hoitaa, niin se tarkoittaa joskus myöskin sitä, että jäsenvaltioiden täytyy silloin tällöin pohtia, että missä voitaisiin säästää. Tämäkin on otettava keskusteluissa jäsenvaltioiden kesken huomioida. Mutta Euroopassa ei voida ikään kuin polkea oikeusvaltion periaatetta. Siksi tarvitsemme vakaan järjestelmän, ei sellaista, jota hyödynnetään poliittisessa kikkailussa, vaan että toimitaan niin, että jos periaatteen sääntöä ei noudateta, niin silloin rahaa ei ole tarjolla. Sitä kansalaisetkin odottavat, eli että varoja käytetään järkevällä tavalla hyväksi. Mr. for one and a half. Edustaja Viljamskin puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kaikki ne EU-fanaatikot, jotka haluavat yhä lisää miljoonia miljoonia Euroopan unionille. Eihän se nyt voi olla oikea reaktio, että kun Britit, iso maa, on liettänyt meidät, niin vaatia vielä lisää rahaa. Pienempi unioni vaatii myös vähemmän rahaa. Se on loogista, ettekä ole vielä edes vastanneet kysymykseen tulemmeko me siirtämään lisää toimivaltuuksia Brysseliin vai saavatko jäsenvaltiot lisää toimivaltuuksia. Tätä ei 2016kaan vastattu Brexit-kansanäänestys kirvoitti viisi erilaista skenaariota, mutta näihin kysymyksiin ei ole vieläkään vastattu nyt vihdoin alkaa tulevaisuuskonferenssi, mutta ei vuoden alussa, vaan joskus vuoden keskipaikkeella ja jatkuu vuoteen 2021. Eli kysymys, se, että nyt vaaditaan lisää rahaa täysin ö, ähm, ylimääräistä ja turhaa. Totta kai esimerkiksi Lissabonin sopimuksen puolesta komissio että pitäisi pienentää vähemmän komissaareja, vähemmän direktiivejä, vähemmän byrokratiaa, vähemmän kuluja. Minä edustan täällä nettomaksajavaltiota, enkä ole valmis antamaan senttiäkään enempää tälle Euroopan unionille. Kiitos. Mr. Cornwall for one and a half minutes. Edustaja Karman puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät kollegat. Keskustelu talousarviosta on keskustelu, joka äh, käsittelee tulevaisuuttamme. Sen teknisuus välillä hämmentää kansalaisia, joten yritän ilmaista itseni mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta äh, ei olisi mahdollista enää sulkea silmiä siltä, mikä on kyseessä. Seitsemän vuoden äh, talousarvio äh, on se, mikä ratkaisee sen, tuleeko Euroopan unioni äh, kohtaamaan ilmastonmuutoksen kaltaiset äh, haasteet. Meillä on todellinen taistelu tämän talousarvion kohdalla. Se se pitäisi nostaa ainakin 1,3 prosenttiin eh, kansallista BKTstä, jotta voisimme vastata haasteisiimme. Tämä taistelu vaatii sitä, että meidän täytyy omistaa 50 prosenttia vähintään talousarviostamme ympäristön ja ilmaston suojelemisille. Tämä taistelu myöskin tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla fiskaalisia välineitä, jotta me voisimme puolustaa oikeudenmukaisuutta esimerkiksi verottamalla kuten pitäisi hiilipäästöjä, kerosiinia ja niin edespäin. Nämä verot toisivat kaiken lisäksi uusia omia varoja. Kahdesta tällaisesta veroeurosta yksi menisi kansalliseen kassaan ja yksi eurooppalaiseen kassaan. Tämä olisi poliittisesti rat- hyvä ratkaisu ja myöskin tapa päästä eroon tästä vastuuttomasta poliittisesta toiminnasta, joka on ajamassa meitä aivan täysin umpikujaan. Kiitos. Edustaja Zille, yksi minuutti, olkaa Kiitoksia, rouva puhemies. Huippukokouksessa välttämättä kaikki eivät halua maksaa enempää kuin yhden prosentin BKTstä ja peräkulutat federaalista Eurooppaa, mutta se ei toimi. Eurooppa tai Yhdysvalloissa budjetti on rakentunut aivan eri pilareille – Valitettavasti tässä ikään kuin vastakkain ovat vanha kohesiopolitiikka ja YMP, mutta jos ajatellaan, miten sotateollisuuteen panostetaan, niin siihen kannattaisi panostaa enemmänkin kansallisesta kassasta kuin Euroopan kassasta. Mitä tulee kohesiopolitiikan rahoittamiseen ja kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen, niin jos haluamme todellakin näin suuria leikkauksia, niin se johtaa muun muassa maaseudun tilanteen heikkenemiseen. Kiitoksia. Edustaja Gushma, yksi minuutti. Mikro. Mikrofoni. Yes. E Komissio ja neuvosto ovat tulleet tänne tekemään leikkauksia kohesio- ja maatalousrahoisiin. Jos halutaan voittaa kansalaiset uuden vihreän ohjelman taakse, ei pidä ryhtyä uhkailemaan uudella institutionaalisella kriisillä. Leikkaukset näihin politiikkoihin ovat vaaraksi samoja rahoja ei voida laskea kaksi kertaan, ra- kahteen kertaan rahaa on edelleen, mutta sitä kummasti kyllä löytyy esimerkiksi ranskalaiselle ja saksalaiselle asetteollisuudelle. Jos institutionaalinen kriisi on olemassa, niin se johtuu siitä, että eivät komissio ja neuvosto halua, että Euroopan unioni laittaa varansa sosiaalisiin ja ympäristöllisiin tavoitteisiin, mutta siihen he eivät halua panostaa eikä se eivätkä sijoittaa. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Jean Jossi, yksi minuutti. Kiitoksia. Minäkin olen pettynyt siihen, että neuvoston puheenjohtaja ei osallistu keskusteluumme, mutta olen iloinen, että komission prioriteetit ovat nyt pöydällä, varsinkin ne, joiden kautta halutaan parantaa unionin kilpailukykyä solidaarisuutta lisäämällä, sosiaalista pilaria hyödyntämällä. Olisi melko tuhoisa viesti, jos budjetti hyväksyttäisiin myöhemmässä vaiheessa tai ettei olisi riittävästi varoja käytettävissä tavoitteiden saavuttamisen varatuille toimille. Von der Leyen totesi, että nyt täytyy vaalia uusien ja vanhojen prioriteettien välistä tasapainoa. Mutta uudet tavoitteet, varsinkin sellaiset, joiden tarkoituksena on vahvistaa EUn kilpailuasetelmaa kansainvälisillä markkinoilla, se onnistuu vain ainoastaan mikäli vanha kohesiopoliittinen tavoite toteutuu. Jos taloudellisia rakenteellisia eroavaisuuksia on olemassa, niin silloin emme pääse eteenpäin. Näitä pitää karsia. Meidän täytyy katsoa avarakatseisesti tulevaisuuteen, mutta se ei onnistu, jos jäsenvaltioiden välillä on olemassa suuria muun muassa palkkakuiluja, joten meidän täytyy panostaa toimiin, muun muassa sellaisiin, joilla voidaan kitkeä korruptiota. Kiitoksia. Thank you very much. Edustaja Muresan puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Kun me nyt seitsemäksi vuodeksi luonnostelemme Ähm, talousarviota Charles Michelin äh, neuvoston puheenjohtajan pitäisi olla tällä parlamentissa, vaikka hänellä ei ole mitään sanottavaa, hänen pitäisi edes kuunnella siksi, että viimeinen sana on Euroopan parlamentilla tämän seitsemänvuotisen talousarvion kohdalla. Me hyväksymme sen vain, jos meidän prioriteettimme otetaan huomioon. Meidän prioriteettimme ovat kohesio ja maatalous. Niitä täytyy rahoittaa riittävästi, sillä ne ovat yhä tärkeitä kaikkialla Euroopassa. Toiseksi meidän täytyy Euroopan investointeja Euroopassa harjoittaa kunnianhimomme mukaisesti. Komissio toivoo, että me tukisimme tulevaisuuteen tähtääviä prioriteetteja. Voisin kertoa, mitä tutkimuksella on tapahtunut. Tuhannet tutkijat ovat tänä vuonna kertoneet, että 500 miljoonaa euroa leikkauksia on vaikuttanut heihin. Mehän 700 miljoonalla eurolla parlamenttina halusimme korottaa tutkimusrahoitusta. Meidän täytyy ähm, katsoa, mikä on tärkeää. Me emme saisi tässä pelata äh, esimerkiksi maanviljelijöitä ja tutkijoita toisiaan vastaan. Ja meidän täytyy todeta, että heidän rahoittamisensa on ainut mahdollisuus ähm, toteuttaa se, mitä me haluamme, ja ainut mahdollisuus äh, Äh, Ursula von der Leyen komissiolle äh, tavoitteensa saavuttaa. Ennen tätä tulevaa 20. päivä tapahtuvaa Euroopan neuvoston kokousta äh, me haluamme kuulla ja nyt todellakin toteamme, että jos meillä on neuvoston kompromissin suhteen kahden kuukauden myöhästyminen tulossa. Me olemme kyllä valmiita neuvottelemaan parlamenttina, mutta neuvosto tässä viivyttelee. Edustaja Gualmini, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, nyt on todellakin aika nousta ylös. Ja tämä monivuotinen rahoitus kehys on viimeinen mahdollisuus muuttaa Eurooppa seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi ja sokerata meidän Euroopan kansalaisemme. Kyllä, sokerata joka ikinen EU-kansalainen. Meidän täytyy kasvattaa käytettävissä olevien varojen yhteissummaa. Ei tyytyä 1,3 prosenttiin BKTstä, jotta voimme toteuttaa lupauksemme vihreän kehityksen ohjelman työllisyyslupaukset 6 miljardia. Kukaan ei uskalla ottaa niitä pois lapsilta ruokaa, terveyttä ja koulutusta. Ne ovat perusoikeuksia. Ja sitten nämä valtavirtaiset Euroopan unionin ohjelmat, niidenkin täytyy saada rahoitus. Me emme voi ottaa rahaa pois maatalouspolitiikoilta, kohesiopolitiikoilta ja Erasmukselta. Nekin pitää rahoittaa. Entä sitten tulopuoli? Meidän pitää miettiä digitaaliveroa ja monikansallisille yrityksille uutta veroa meidän pitää uskoa siihen, että tarvitaan enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa, enemmän julkisia investointeja eikä leikkauksia. Me uskomme hyvään yhteiskuntaan, joka on kaikkien yhteiskunta eikä vain harvojen. Niinpä Eurooppa-neuvoston on kuunneltava meidän ääntämme. Kiitos. Madam Armo, for one minute, please. Edustaja Armo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Doamna președinte, vreau să vorbesc de trei aspecte legate de fondurile de coeziune. Kiitoksia. Haluaisin puhua kolmesta asiasta, jotka liittyvät kohesiovaroihin. Ensinnäkin tähän kokonaisvolyymiin liittyen seuraava. Sadasta eurosta Romane käyttää 70 ja 36 menee investointeihin – ja toinen asia, joka liittyy yhteisrahoitukseen ja ennakkorahoitukseen, kun ennakko- ja yhteisrahoitusosuus nousee, niin silloin se johtaa myöskin negatiivisiin tuloksiin tietyissä maissa. Ja sitten täytyy katsoa myöskin hakemusprosessia Tämä kestää nykyään noin karkeasti kolme vuotta. Meidän pitäisi päästä kahteen vuoteen. Ja tietenkin tämä vaikuttaa myöskin käyttöasteeseen ja negatiivisesti juuri tähän käyttöasteeseen. Kiitoksia. Edustaja Borgia. Paljon kiitoksia puhemies. Me seuraamme sitä, että meillä on toisaalta täällä realisteja ja pragmaattisia henkilöitä ja toisaalta sellaisia, jotka haluaisivat olla kunnianhimoisempia, mutta realismi näinä henkien, hetkinä on jotakin, mitä suoraan sanottuna nyt aamulla en kovinkaan paljon ole kuullut vielä. On kuullut kaikenlaisia toiveita ja sitä, että talousarvion pitäisi vähentää saastumista, työttömyyttä, epätasa-arvoisuutta. Meillä on hyvin pitkä ja kallis lista toiveita, mutta mutta meidän täytyy hallinnossa aivan aluksi kiinnittää huomioon siihen, kuinka tehokasta ähm, meidän kulutuksemme on. Me tarvitsemme tehokkaampaa talousarviopolitiikkaa esimerkiksi maantaloudessa, mutta kun äh, kyseessä ovat sellaiset varat, jotka esimerkiksi suunnataan ähm, erilaisiin palveluihin, jotka ovat äh, Turhia tai vaikka Turkille, niin Euroopassa tulee ikään kuin pankkiautomaatti kaikille, eikä kansalaisia kuulla. Edustaja Eichhout, yksi minuutti. Uh, dear presidency, don't you feel it's Groundhog Day? Kiitos puhemies. Arvoisa puheenjohtajavaltio, jotkut neuvostossa puolustavat kohesio rahoja, jotkut maataloustulorahoja, mutta missä on perustavanlaatuinen keskustelu modernisaatiosta siitä, että me todella valmistelemme taloutta vihreän kehityksen ohjelmaa varten, entä oikeusvaltioperiaate? Missä nämä keskustelut ovat? Minä haluan haastaa ne maat, joilla tulee olevaan, jotka tulevat puhumaan suurella suulla modernisaatiolla tämän jälkeen. Ruotsi, Tanska, Saksa. Alankomaat, Itävalta. Jos te haluatte modernisaatiota, jos te haluatte uutta taloutta, jos te haluatte oikeusvaltioperiaatetta, ette voi vaihtaa sitä vain pariin penniin. Ette saa sitä parilla pennillä. Nyt keskustellaan tulevaisuuden perustavanlaatuisista asioista eikä 0,1 prosenttia sinne tai tänne. Kiitos. Edustaja yksi minuutti. me konservatyści uważamy, że finansowanie polityki... Oikein paljon kiitoksia. Me olemme konservatiiveina sitä mieltä, että kyllä meidän pitäisi pitää kiinni vuoden 2014 MRK-volumeista. Yhtä lailla meidän täytyy pitää kiinni yhteisrahoitusasteesta. Jos kohesiopolitiikkaan kajotaan, niin se johtaisi kyllä ongelmiin kahden ohjelmakauden aikana. Ja pitää muistaa, että Brexitkin toteutunut. Me voimme vuoden 2021 alusta myöskin päästä eroon alennuksista. Kaikkiin jäsenvaltioihin voidaan soveltaa samoja syitä, eli mitään alennusperusteita ei ole enää olemassa. Rakenteet ovat muuttuneet ja yhdelläkään jäsenvaltiolla ei ole ylimääräisiä taakkoja kannettavanaan. Mitä näihin alennuksiin tulee, niin valtiot, jotka siitä nauttivat, maksavat 0,7 prosenttia BKTista, toiset taas maksavat huomattavan paljon enemmän, joten kyllä meidän pitää päästä hyödyntämään oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, mutta sen kautta ei saa sitten käydä niin, että muut politiikan alat kärsivät. Kiitoksia. Äh, Björk, yksi minuutti. Äh, Kiitoksia. Kiitoksia. Monet kollegat äh, pyytävät lisärahoitusta, mutta me olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi edetä toisella tavalla. Me tarvitsemme uudenlaisen talousarvion, mutta sellaisen, joka palvelee tarkoitustaan. Tietenkin me vastustamme Äh, esimerkiksi ilmastoveroja. Meidän täytyy ajatella tässä yhteydessä äh, pitkällä aikavälillä. Äh, me, meidän täytyy uudelleen arvioida maatalouspolitiikkaa radikaalisti, sillä se on tarpeen, emmekä me saa lainkaan investoida sotatoimiin. On aivan häpeällistä, että uusikin komissio haluaisi näin tehdä. Ja meidän täytyy myöskin saada talousarvio palvelemaan oikeusvaltioperiaatetta tällä hetkellä ja puuttua niihin valtioihin, jotka eivät sitä kunnioita. Thank you, um, for one minute. Kiitoksia. Edustaja Komini Oliveres, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, me haluamme laajemman ja useampia osa-alueita kattavan budjetin. Siihen tarvitsemme demokraattista legitimiteettiä. Budjetin täytyy olla kunnianhimomme tasolla ja sen täytyy antaa komissiolle demokraattinen legitimiteetti. Tämä rahoituskehus koskee 11 prosenttia. Katalonia on nettomaksaja, voimme edelleenkin olla sitä, mutta meillä on tietyt prioriteetit, tutkimus ja kehitys, oikeusvaltio, periaate, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja taloudellisen epätasa-arvon vastainen taistelu. Milloin meillä on tarpeeksi rohkeutta, että saisimme järkevän omien varojen systeemin, hiilivero, digitalisaatio, demokraattinen legitimiteetti on kaikkein tärkeintä ja Euroopan unioni tarvitsee paljon rahoitusta puolitoista Arvoisa komission jäsen, hyvä neuvoston edustajisto, hyvät kollegat. Jos katsotaan, miten neuvosto käsittelee MRKta, niin se kyllä aiheuttaa päänvaivaa. Kohesiota hiukan, vähän YMPtä, ei kunnianhimoa tutkimuksen ja kehitykseen, Erasmustakin pitäisi leikata 1,0 maksimissaan, mahdollisimman paljon ohjelmia, mutta ei rahaa juuri laisinkaan. Siinäpä se motto. Jokainen hoitakoot omat hommansa. Mutta meidän täytyy katsoa tavoitteita ja tehtäviä. Ja se tarkoittaa taas sitä, että meidän täytyy panostaa tieteeseen ja tutkimukseen ja kohesiomaat pitää saada myöskin patisteltua juuri investoimaan näihin ja tukemaan niitä tässä investointitoiminnassa. Sillä jos investointeja ei tapahdu, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että me ole enää kilpailukykyisiä suhteessa Kiinaan, eikä myöskään Yhdysvaltojen kanssa taisteltaessa, ja näin emme voi hoitaa myöskään tehtäviämme. Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat tehtävämme. Jos tehtäviä otetaan vastaan, kuten ulkorajavalvonta, niin sitä täytyy hoitaa riittävin voimavaroin. Ja jos ette halua maksaa enempää, niin kyllähän neuvoston pitäisi sitten sanoa, että no mistä sitten säästetään, mikä virasto lopetetaan. Mitä tehtäviä EU ei sitten enää hoitaisikaan, mutta se, että lisätään tehtäviä vaan jatkuvasti ja rahoitusta leikataan, niin eihän tämä yhtälö toimi. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ilman, että panostetaan tieteeseen ja investointiin niin e- ja innovointiin ei onnistu ja sitten oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kautta ei kaikkea voida rahoittaa, joten nyt pitäisi katsoa Eurooppaa eikä kansalliseen napaan ja katsoa myöskin sitä, että mitä tehtäviä meille on annettu hoidettavaksemme. for two minutes. Edustaja Andriö, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Meillä on yhä vähemmän budjettia ja yhä enemmän odotuksia. Näin saadaan yhä enemmän pettymyksiä ja yhä vähemmän Eurooppaa. Tämä on se tilanne, jossa me nyt olemme. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, jotta voisimme tehdä asioita tehokkaammin, parantaa kohesiota ja parantaa kansalaisten arkea. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, mutta sitä varten meidän täytyy sijoittaa tähän Eurooppaan. Ja nyt juuri toimitaan juuri päinvastaisesti vihreän kehityksen ohjelma ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi ovat asioita, jotka lähtökohtaisesti ovat tässä mukana. Kohesio ja YMP tarvitsevat uudistusta ilmastonmuutoksen mukaisesti – koska ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen ovat tosi asioita ja ne ovat todella tilaisuuksia, joita voimme syvällisesti muuttaa koko taloudellisen mallin. Omia varoja tarvitaan vihreän kehityksen ohjelmaan. Euroopan täytyy antaa itselleen varat, joilla se voi uudistua ja komission tuesta riippumatta neuvosto ei ole tilanteen tasalla ja usein se vain palvelee yksittäisiä intressejä. Nyt emme voi olla itsekkäitä, emme voi ajatella, tehdä vain kosmeettisia muutoksia ja seurata itsekkäitä haluja. Nyt pitää olla kunnianhimoinen, todella uudistaa Eurooppaa ja antaa siihen tarvittavat varat ensin tarvitaan rahoituskehys ja sellainen budjetti, joka on tämän kunnianhimon tasalla. Arvoisat neuvoston jäsenet, lopettakaa tuo pikkumainen peli. Te, tuolla vallan tasolla kaikki kansalaiset odottavat oikeita legitiimejä päätöksiä ja tilanne on niin kiireellinen, että tuollaista ei voi hyväksyä. Se on jopa vastuutonta toimintaa. Kiitos. Thank Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin todeta, että monivuotoisen rahoituskehyksen ehdotukset eivät vastaa kansalaisten vaatimuksia. 70 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista haluavat yhtä paljon investointeja kohesiopolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan kuin ennenkin. Me emme voi ähm, vähentää Euroopan unionin rahoitusta, eikä myöskään voida hyväksyä sitä, että liikenteen, maatalouden ja kohesion rahoitusta vähennetään ja samaan aikaan muita osuuksia kasvatetaan. Jäsenmaille on myöskin tärkeää voida päättää, mihin suuntaavat investointinsa. Euroopan komission pitäisi kuunnella jäsenmaita ja antaa niiden määritellä itse omat prioriteettinsa. Tietenkin investoinnit ovat tärkeitä. Perusinfrastruktuuriakaan ei saa unohtaa. Kiitoksia edustaja Kuus, yksi minuutti. Paljon kiitoksia rouva puhemies, hyvät kollegat. Sorry, for jetzt. Niin, rouva puhemies, arvoisat kollegat. Olen hiukan ymmälläni tästä keskustelun sävyystä, sillä aiheenahan on monivuotista rahoituskehystä käsittelevän ylimääräisen Euroopan neuvoston kokouksen valmistelu. Mutta mistä me puhumme? Me oikeastaan tässä haittaamme neuvoston toimintaa valittelemalla Michelin poissaoloa. En tiedä, onko tästä nyt hyötyä neuvottelujakaan silmällä pitäen. Kyllä meidän pitää palata juurillemme, eli siihen, mitä me tahdomme. Ja kysehän on tietenkin siitä, että meillä on vain riittävästi äh, rajallisia varoja käytettävissä, joten lopettakaamme tämä jatkuva valittelu siitä, että joku ei ole paikalla, vaan tarttukaamme tuumasta toimeen ja annetaan neuvoston päättää, mitä tehdään 1,7 tai 1,11 prosenttia. Eiköhän se riitä joka tapauksessa. One minute, Madam de Sutter. Edustaja de Sutter, yksi minuutti, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Seuraavat seitsemän vuotta tulevat ratkaisemaan sen, miten meidän lapsemme elävät tällä planeetalla. Meidän yhteiskuntamme tarvitsevat digitaalisen ja ekologisen siirtymän sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja tarvitsemme riittäviä varoja siihen. Arvoisat kollegat, EU-budjetti on enemmän kuin jäsenmaksu. Se heijastelee poliittista kunnianhimoamme. Siksi tarvitaan massiivista sijoitusboostia. Muuten me emme pääse eteenpäin. Meidän ei pitäisi pelätä ö, omien varojen keräämistä esimerkiksi hiiliveron kautta ja e, muovi e, saastuttajilta ja niin edespäin. Jos meillä ei ole tarpeeksi rahoja, niin vihreän kehityksen ohjelman e, tavoitteet eivät toteudu ja kansalaiset tulevat näkemään, että heidän alueillaan infrastruktuuriohjelmat eivät toteudu tai heillä on suurempi riski menettää työpaikkansa. Jos me haluamme, että meidän kansalaisemme ovat mukana Eurooppa-projektissa, niin sen täytyy näkyä myös meidän budjetissamme. Kiitos. Think one minute. Paljon kiitoksia edustaja Eppink, yksi minuutti. Paljon kiitoksia. MRK ei toimi. Tämä on nähty. Britit lähtivät, mutta äh, budjetti paisuu. Alankomaa on suhteessa asukasmäärän suuri nettomaksaja ja nyt ja tämä summa kasvaa 13 miljardin bruttoeuroon. Se on melkoinen määrä, eli 1600 per vuosi per kotitalous, ei siihen rahaa ole. Ja nyt herääkin kysymys, että missäkäs CDA ja VVDn edustajat ovat, kun puhuvat aina kansalaisten puolesta. Ei täällä kukaan näy. Pistetäänpä silmä, silmälasit päähän, mutta ei näy ketään. Yksi ainokainen. Te vain istutte tumput suorina. Minä ajan täällä kansalaisten asiaa ja sanoisin Ryttelle, että käytä veto-oikeutta, kuten Alanko, Hol, Itävaltakin on tehnyt, joten meidän täytyy vain pistää tämä MRK viemäristä alas. Edustaja Ferreira, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, rouva puhemies, komission jäsen. Net netto eh, maksajat. Eh, meidän täytyy tässä nähdä, ketkä todellakin hyötyvät. Eh, meidän täytyy todeta, ettei tällaista monivuotoisen rahoituskehyksen ehdotusta voida hyväksyä. Kohesiopolitiikassa nyt on aikaa ryhtyä toimiin. Meidän täytyy saada aikaan oikeudenmukainen panostus myöskin talousarvioon, muuten emme palvele lainkaan tulevaisuutta. Kohesiopolitiikka pienentää epätasa-arvoisuutta, mutta nämä niin kutsutut uudet talousarvion prioriteetit palvelevat vain kaikkien rikkaimpia maita, jotka pyrkivät rikastumaan entuudestaan. Kohesiomaille on nyt korkea aika huomata, että itsemääräämisoikeuden palaamalla on enemmän voitettavissa kuin tämän talousarvion kautta. Edustaja Sinčić, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Me puhumme nyt rahoituksesta ja finanssipolitiikasta. En voi malta olla sanomatta, miten talous ja investoinnit – Kroatiassa tapahtuvat. Meillä rakennettiin Motsiekastaan, mutta ne vain johtivat suurempaan likaamiseen ja saastuttamiseen. Ei mitään investointeja tähän. Ajatellaan nyt vaikka Kroatia 75 asukasta per kilometri. Saksassa on kaksinkertainen sitten, meillä on, sitten on korruptiota, meillä kaikki tehdään nurin kurin, meillä ei kierrätetä. Kaiken huippu on se, että establishmentin asiakkaille tulee entistä enemmän kuluja Kroatia, Kroatia tyhjenee ja se, mitä Kroatian sodassa ei saavutettu, tehdään nyt varojen kautta. Edustaja Lewandowski, puolitoista minuuttia. Ale MFF Historian ei pitäisi toistaa itseään, mutta MRK on osalta näin on käynyt valitettavasti huonossa mielessä parlamentin kannalta, sillä silloin kun komissio vuonna 2018 luonnoksensa esitteli, niin sen jälkeen parlamentti on ollut aika lailla hankalassa asemassa. Me emme neuvottele alakohtaisista hankkeista, mutta siitä on vaikea puhua, kun lukuja ei ole ja luvut liittyvät talousarvioon. Kyse ei ole pelkästään jaarittelusta. Michelle ei ole paikalla, joten emme voi tietää näistä kokouksista, joita hän on järjestänyt hallitusten ja valtioiden johtajien kanssa. Onko kompromissia löytynyt vaiko ei? Jos kyllä, niin sitten menestys on tarjolla heti 20. päivä helmikuuta. Mutta muistuttaisin, että emme ole koskaan onnistuneet pääsemään ensimmäisellä kierroksella yhteisymmärrykseen. Sitä emme tiedä tänään, mutta tiedämme, että viivästystä on syntynyt. Ja mitä tulee MRK on 2014-2020, niin siitä päästiin yhteisymmärrykseen vasta kesäkuussa. Ja minä uskon, että vastavalainen aikataulu ei tällä kertaa ole realistinen, jos toimielimet kinastelevat. Ja jos se on unionin imago, niin se ei ole hyvä asia, sillä investoijat haluavat tietää, minkälaiseksi unionin budjetti muodostuu. Whatever it... Edustaja Lähitty, minuutti. Ähm, vuonna 2012 Mario Draghi sanoi, että keskuspankki olisi valmis tekemään kaiken mahdollisen, että voisi pelastaa ähm, euron ja 206 miljardia euroa oli valmis tähän uhraamaan euron pelastamiseksi. Kuinka paljon me suostuisimme maksamaan ilmaston pelastamisesta. Tietenkin oli tärkeää yhtenäisvaluutta pelastaa, mutta yhteinen planeettamme, sen pelastaminen, ihmiskunnan pelastaminen, eikö se ole vielä tärkeämpää? Olemmeko me valmiita tekemään kaiken, mitä vaaditaan, jotta kestävän vihreän siirtymän ohjelma toimii? Meillä on jokaista vuotta kohden kolme tai 500 miljardia euroa, jotka puuttuvat, ja meillä on vain 7 miljardia tähän ohjelmaan. Ratkaisu on se, että meillä olisi uusia omia varoja. Emme joutuisi näin lanttiakaan pyytämään jäsenmailta, kun ähm, olin lapsi. Ähm, liikevoittovero oli 40 prosenttia, nyt se on parikymmentä prosenttia. Ähm, tässä me tarvitsemme uutta vihreän kasvun sopimusta. Kiitos. Edustaja Deserklö, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, ne jotka tietävät, että olen paitsi ranskalainen myös maataloustuottaja ja tuottajien edustaja eivät ylläty, kun korostan YMPn budjetin keskeistä asemaa. Mielestäni se on kuitenkin koko Euroopan intressi uusien lainsäädännöllisten kunnianhimoisten tavoitteiden rahoittamiseksi ei voi tehdä leikkauksia historiallisiin politiikkoihin. Se olisi erittäin vakava virhe. Kolme syytä. Kaikki suuret, maailman suuret maataloustuottaja tukevat maataloutta hyvin voimakkaasti. Meidänkin täytyy olla samalla tasolla agroekologinen siirtymä, jota vihreä kehityksen ohjelmakin tukee, on hyvin tärkeä, mutta sitä ei voi toteuttaa ilman varoja. Budjetin onnistuminen riippuu myös siitä, kuinka monimuotoista ja laadukasta meidän elintarviketuotantomme on. Siihen tarvitaan paljon maataloustuottajia. Nämä eivät ole mitään pikkuhaasteita. YMPn budjettia ei saa laskea Kiitoksia, että kuuntelitte ja kiitän teitä vielä enemmän, jos ymmärsittekin, mitä sanoin. Kiitos. I know, Madam Grappini, you requested a blue card, but you've already had... Edustaja Grappinen, te pyysitte äh, äh, sinänsä kortin kysymystä, mutta olette sellaisena esittäneet, joten siinä mennyt eteenpäin. Edustaja David, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Alueellinen kehitys ei ole edennyt toivotulla tavalla. Talouskasvukaan ei ole ollut mairittelevalla tasolla. Nyt odottaisin, että EU ei jää Kiinasta Yhdysvalloista jälkeen, mutta mitä unioni ehdottaakaan? 40 prosenttia budjetista vihreän kehityksen ohjelman, josta ei ole talouden kannalta hyötyä, ja sitten sähköiseen liikkuvuuteenkin halutaan investoida. Komissio haluaa keskittyä liikenteeseen energiapolitiikkaan, mutta eihän se paranna. Päinvastoin se heikentää kilpailukykyämme. Ehkäpä Brysselistä käsin voidaan tukea etujärjestöjä, mutta eihän se ole demokraattista toimintaa. Ja mitä taas maahanmuuttoon tulee, Siihen pitäisi panostaa toisin kuin maaseudun kehittämiseen, näin sanotaan. Investointi YMP, sen pitäisi olla vuoden 2013 tasolla, mutta näin ei ole. Entäs sitten EUn uskottavuus kansalaisten silmissä? Edustaja Rupee, yksi minuutti. Mieli kollegos. Kiitoksia rouva puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin rohkaista teitä ottamaan etäisyyttä lukuihin. Monivuotisen rahoituskehyksen päätös ei koske lukuja vain, vaan tavoitteita. Pystymmekö me takaamaan hyvät elinolosuhteet kaikille kansalaisillemme kaikilla alueilla? Lukujen äh, pohjalta äh, vaikuttaa siltä, että näin ei ole, siellä kohesiopolitiikasta on leikattu reilusti ja tiettyjä maanviljelijöitäkin kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Äh, tältä vaikuttaa, sillä komissio ei puhu suorien tukien harmonisoinnista. Mikä on tärkeämpää? jäsenmaiden tavoitteet vai yhteiset tavoitteemme? Tämä keskustelu liittyy myöskin siihen, kuinka suuret ovat jäsenmaiden maksuosuudet talousarvioon. Olen samaa mieltä siinä, että Euroopan unioni kohtaa uusia haasteita, mutta uudet haasteet täytyy kohdata uuden äh, rahan kanssa. Me voimme Nimittäin poistaa rahoitusta vain joltakin alueelta silloin, kun meillä on yhteinen äh, sopimus asiasta äh, ja toteamme yhdessä, että niitä, näitä toimia ei kannata jatkaa. Edustaja Ninchmuk. cięcia w unijnym budżecie na Kiitoksia. Aiemman komission työ kahdessa tärkeässä politiikassa komi- kohesiopolitiikassa ja YMPssä jätet, ei, ei saanut hyväksyntää Portugalissa. Me tarvitsemme suurempia budjetteja näihin asioihin ja ehkä tarvitsemme myös uusia lähteitä omille varoille Kompromissi neuvoston kanssa näissä asioissa on mahdollinen, mutta sillä ehdolla, että emme enää neuvottele netto- ja saajien ja nettomaksajien näkökulmasta. Ja nettomaksajat saavat suuria etuja siitä, että ne ovat mukana yhtenäismarkkinoilla ja saksalaiset maksavat 27 miljardia ja heillä on 200 000 miljoonaa e, tuottoa tästä. Myös muut maat saavat suurta etua yhtenäismarkkinoille osallistumista, jos näitä pääomavirtoja miettii. Vain silloin voidaan puhua tulevaisuuden budjetista ja kompromissikin mahdollistuu. Kiitos. Edustaja Reisillä 2,5 minuuttia. Rouva puhemies, arvoisat kollegat, menestyksekäs Eurooppa uuden aikakauden aikana onnistuu vain ainoastaan investoimalla kehityksen yrityksiin, tutkimukseen, nuoriin, koulutukseen. Meidän täytyy sopeuttaa mannertamme laadullisesti tähän digitaaliseen uuteen aikakauteen, mutta meidän täytyy myöskin ottaa huomioon kilpailu uusista teknologioista. Vastustajat ovat yhä vahvempia. Tuleva MRK, sen pitää huomioida taloudelliset ja yhteiskunnalliset eroavaisuudet ja vähentää niitä, koska tämäkin on perustamissopimusten hengen mukaista. Ja siksi myöskin SEUT-sopimuksessa sanotaan nimenomaisesti, että on otettava huomioon nimenomaan alueiden tilanne koska ne kärsivät demografisista eroista ja koska niiden on osallistuttava myöskin teolliseen muutokseen. Demografisia muutoksia ei voida sivuuttaa. Nyt, jos koskaan, budjettia hyväksyttäessä on huomioitava nämäkin seikat. Me, nämä välineet on kohdennettava juuri niille alueille, joilla tarvitaan demokraattisia muutoksia. Paljon kiitoksia edustaja Bonafé. Ensi viikolla Euroopan neuvosto kohtaa äh, kinkkisen äh, teeman. Minkälaisia resursseja Euroopan unionilla tulee olemaan vuosina 2021, 2027, jotta se voi kohdata erilaisia haasteita, kuten sen, että yhteiskunnasta tulisi äh, turvallisempi, modernimpi, oikeudenmukaisempi, kestävämpi. Me tarvitsemme kunnianhimoista monivuotoista rahoituskehystä, mutta neuvosto on sitä mieltä, että voimme jatkaa kuten ennen. Toisaalta ne jäsenmaat pyytävät, että Eurooppa hoitaisi asioita, joihin ne eivät itse yksin pysty, mutta toisaalta ne pitävät kukkaron ja tiukalla. Pitäisi tehdä enemmän vähemmin resurssein. Näin eurooppalaista hanketta voidaan käyttää yhä tulevaisuudessakin kaikkein parhaimpana mahdollisena syntipukkina sille, mikä ei toimi. Hyvät kollegat, tässä kyseessä ei ole talousarvio, vaan Euroopan unionin uskottavuus. Me pyydämme, että puheenjohtajamaa välittää 20. päivä tätä kuuta tämän viestin neuvostolle. Nyt riittää se, että me leikimme Euroopan unionin tulevaisuudessa. Se on meidän kaikkien yhteistyön tulevaisuutta. Mr. Torvalds for one minute. Edustaja Torvalds, yksi minuutti. vi måste ställa oss frågan att vilka utmaningar står vi egentligen inför? Meidän täytyy esittää kysymys, millaisten haasteiden edessä me oikeastaan olemmekaan. Näitä haasteita voisi ehkä kuvailla seuraavasti. On kyse uudesta teollisesta ekosysteemistä. Sellaisen luomisesta tämä ei ole mitään skifiä, eikä Aldous Huxleya, eikä mitään muutakaan uutta uljasta maailmaa, vaan tämä on todellisuutta. Siksi me tarvitsemme ensisijaisesti sellaisen budjetin, joka on yhteensopiva Pariisin sopimuksen kanssa vihreän kehityksen ohjelmabudjetin tuleville vuosille. Me tarvitsemme tutkimusbudjetin, joka myös vastaa tämän hetken haasteisiin. Ja tämän tutkimusbudjetin täytyy tietysti olla yhteensopiva maiden tutkimusbudjettien kanssa. Kyse on todella siitä, että tarvitaan enemmän Eurooppaa, ei vähemmän Eurooppaa. Kiitoksia edustaja Vizotto, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä kysyn seuraavaa. Luuletteko, että italialaiset ovat tyhmiä? Luuletteko, että voitte huijata kansalaisia loputtomasti? Luuletteko, että Luuletteko, että he suostuvat tällaiseen eurooppalaiseen toimintaan? Te olette aivan väärässä. Ihmiset ovat kyllästyneitä siihen, että ovat pankkiautomaattina Euroopalle miljardia euroa Eurooppa haaskaa vuosittain te annatte Turkille, äh, islamisteille ja Erdoganille rahamme ja tuotte äh, laittomia pakolaisia tänne. Tämä on häpeällistä, mutta tilanne on vielä pahempi. Te olette luomassa uusia veroja tuleville seitsemälle vuodelle ja pyritte tämän äh, naamioimaan tällaisella omat varat nimellä. Varokaa kuitenkin Italialaisten kärsivällisyys on nyt loppunut ja me teemme kaiken, että tällainen hulluus Euroopassa loppuisi. Madam Nova for... Edustaja Vrečinova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Minä olen tsekkiläinen parlamentin jäsen Tsekin tasavalta kuuluu niin sanottuun kohesiopolitiikan ystävien ryhmään. Mutta komission MRK on mielestäni parempi kuin parlamentin ehdotus monestakin syystä. Suuremmat menot tarkoittaa myöskin suurempia tulovaatimuksia mutta kansalaiset eivät halua lisätä maksujaan EUn suuntaan ja tästäpä syystä yhdistynyt kuningaskunta viime viikolla erosikin EUsta. Ja tästäpä syystä Euroopan unioni yrittääkin EPn kautta lisätä omien varojen määrää, eli takaoven kautta lisää rahaa, mutta EU ei ole mikään valtio, vaan yhteisö, johon ovat liittyneet jäsenvaltiot, ja niitä ei voida ohittaa. Kansalaisia ei voida eu tasolta verottaa suoraan. Unionin kilpailukykyä ei lisätä kiilojen määrää lisäämällä, vaan infrastruktuuriin panostamalla. Eli kyllä tässä täytyisi toimia enemmänkin komission ehdotuksen pohjalta. Kiitoksia seuraavan edustaja Herbst. Puolitoista minuuttia. Arvoisat naiset ja herrat, kun katsotaan maailmalle, nähdään paljon nuoria ihmisiä, jotka asettavat toivonsa erasmukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Näemme myös sotilaita, jotka ovat valmiita antamaan henkensä. Heille olemme vastauksen velkaa eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suhteen. Charles Michel sanoo nyt, että hän haluaa päästää neuvottelijat pois salista vasta sitten, kun mm, on olemassa ratkaisu, mutta hän ehkä unohtaa, että meidätkin pitää ottaa huomioon näissä neuvotteluissa. Tarvitaan enemmän joustavuutta implementointiin. Se on ihan hyvä asia, mutta se ei ole mikään ratkaisu siihen, jos varoja ei ole tarpeeksi. Jos meillä pitää olla enemmän joustavuutta budjetin laatioina, se on ihan hyvä juttu, mutta se ei korva puuttuvia varoja. Me emme nyt voi pelata sitä peliä, että Teille annetaan liian vähän varoja eurooppalaisena parlamenttina liian moniin tehtäviin. Se ö, on kipeää, se sattuu. Me jo täällä istumme kaikki samassa veneessä ja mielestäni olisi kiva laittaa terveisiä Charles Michelille, jos joku kollega sattuisi tapaamaan hänet ennen 22. Me voimme myöhemmin pohtia systeemisiä asioita, mutta nyt täytyy miettiä toteutusta. Kiitos. Thank you, Madam Plum, for one minute Kiitoksia. Seuraavan edustaja Plump, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, me kaipaamme vakaata, vahvaa talousarviota, joka kuvastaa sitä, miten me voimme vastata näihin haasteisiin eri jäsenvaltioissa – meidän täytyy katsoa uusia haasteita, mutta yhtä lailla meidän täytyy muistaa, että tämä ei ole pelkkää silmänlumetta. Meidän täytyy panostaa kohesiopolitiikkaan. Euroopan parlamentti on pitänyt tätä tärkeänä asiana. Tähän ei saa kajota Toki kaipaamme myöskin oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, ja siihen pitää varata riittävästi rahaa, jotta siirtymästä tulee oikeudenmukainen. Silloin kun puhutaan liikenteestä, niin tietenkin silloin tarvitaan verkkojen Eurooppa-välinettä. Sekin on tärkeä asiakokonaisuus. Siihenkään ei saa kajota. Budjetti kuvastaa uskottavuuttamme uskottavuutta sen suhteen, minkälaisiin haasteisiin olimme, olemme valmiita tarttumaan. Yritän olla tässä hiukan joustava, koska meillä on vielä jonkun verran aikaa, mutta ihan kaikki eivät voi saada catch puheenvuoroa. Sitten Gari Kano, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Eurooppa on nyt eksistentiaalisen kriisin edessä. Näemme, miten populistiset puolueet kasvavat jokaisissa vaaleissa. Nyt näemme sen Irlannissa Sinn Feinin suhteen ja talous kasvu. Kaikki luvut, joita tällä viikolla on tullut, ovat olleet huonoja, kaikki kasvuluvut. Ja näemme paljon vaikeita merkkejä ja olemme myös menettäneet avain jäsenen Euroopan unionista, kun Britannia on lähtenyt pois. Ja nyt sitten tämä tuleva budjetti saattaa olla koko historian alhaisin, pienin. Meillä on valtavia haasteita, mutta meillä ei ehkä ole tarpeeksi varoja niiden kohtaamiseen. Täällä koko ajan keskustellaan nettomaksajista ja nettosaajista, ja tämä keskustelu nyt lukitsee meidät paikoillemme eikä mahdollista eteenpäin menemistä. Me tarvitsemme omia varoja, jotka mahdollistavat sen, että voimme ratkaista ne ongelmat, joita meillä on edessämme. Ilmastonmuutos on tärkeimpiä niistä. Tämä parlamentti ei tule hyväksymään sellaista monivuotista rahoituskehystä, joka ei tehokkaasti vastaa näihin haasteisiin. Me emme voi vastata näihin haasteisiin liian pienillä varoilla. Kiitos. Thank you. Madam Montserrat for one and a half minutes. Kiitoksia edustaja Montserrat, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Eurooppa-projekti ei voi olla vahvempi kuin heikko Euroopan unioni. Neuvostosta ja komissiossa tulevasta uutiset eh, rahoituskehyksen suhteen eivät ole hyviä. YMPn ja kohesiorahastojen pienentäminen, sosiaalirahaston pienentäminen. Silloin Eurooppaa viedään kauemmas niistä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Espanjalaiset maataloustuottajat kärsivät siitä, että heiltä vaaditaan entistä enemmän. Esimerkiksi kilpailukykyä yhdellä kädellä vaaditaan tätä ja toisella kädellä otetaan sitten varoja pois. Esimerkiksi nuoret, heitä Espanjassa tämä tilanne on ollut vakava. 30 prosenttia nuorisotyöttömyyttä. Heille sanotaan, että he ovat Euroopan tulevaisuus, mutta käytännössä sitten Euroopan sosiaalirahastoa, joka auttaisi näiden nuorten pääsyä työllisyysmarkkinoille, nimenomaan yritetään rajoittaa PK-yritykset, meidän alueidemme tulevaisuus ja kaikki tämä. Jos varoja leikataan, niin siinä ei ole mitään johdonmukaisuutta jäsenmailla on perustavanlaatuisen tärkeä rooli, joten EPPn e, Espanjan valtuuskunnan e, edustajana vaadimme Sanchezin hallitukselta, että se ei e, seisoisi tumput suorana. Me olemme tottuneet siihen, että Espanjalla on ty- kädet tyhjinä. Me tarvitsemme kohesio- ja YMP-varoja ja me tulemme, EPP tulee vaatimaan näiden tuotta, tuottajasektorien puolustamista. Me tulemme taistelemaan niiden puolesta. Kynsin hampain. Kiitos. One minute, please. Edustaja Bergqvist, yksi minuutti. Rouva puhemies, arvoisat kollegat. Kyllä, ihmetyttää, kun mahdollisuuksia on olemassa, vaikka ja kuinka paljon. Harvoin on näin hyvä tilanne. Nyt voimme luoda paremman Euroopan. 70 vuotta on tehty yhteistyötä, yhteisiä haasteita. Hyvinvointia on saatu aikaiseksi, rauhaa on vaalittu ja uskomme, että tämä ei olisi mahdollista. Ja kaikki osoittaa, että yhteistyötä kannattaa jatkaa, jotta tilanne paranisi entisestään mutta riskitekijöitä kauhukuvia, kansallismielisyyttä, populismin merkeä on ilmassa ja jos niihin lankeaa, niin sitten ei hyvää koita. Mutta EU on maailman suurin talousalue. Meillä on tekniikkaa ja teknologiaa tarjolla ja niiden avulla voidaan tarttua uusiin haasteisiin, myöskin ilmasto haasteisiin, mutta kaiken pitää tapahtua oikeudenmukaisuutta vaalien. Me emme saa hävitä kansallismielisyydelle. Kuten François Mitterrand totesi, kansallismielisyys on sota. Sota menneisyyden kanssa, mutta myöskin sota tulevaisuuden kanssa. Sinä takaa turvallisuuden ja rauhan. Thank you, Madam Nightingale. Kiitoksia. Edustaja Nightingale, yksi minuutti, joka hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puhemies. Tällä hetkellä ollaan aika lailla risteyksen edessä. Meidän täytyy katsoa menneisyyteen, mutta meidän täytyy katsoa myöskin tulevaisuuteen, ottaen huomioon kaikkien kansalaisten tarpeen. EUn pitäisi kesku, keskittyä yhteisiin haasteisiin, turvallisuus, infrastruktuuri, ilmasto, maahanmuuttoon ja niin poispäin. Siksi EUta kaipaavat juuri kansalaiset. Ja sitä kautta unioni myöskin saa tukea kansalaisilta. Mutta pienempi unioni ja suurempi budjetti ei toimi yhtälönä. Meidän täytyy katsoa, miten nykyvaroja voidaan tehokkaammin käyttää hyväksi ja miten voimme varmistaa hyvinvoinnin ja miten voimme varmistaa, että budjetti toimii. Kriteereiden pitäisi olla selvät, myöskin rahoitukseen liittyen. Jos korruptio rehottaa tai jos demokraattisia ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kriteereitä ei noudateta, niin sitten rahahanat vain kiinni. Meidän ei pidä puhua lännestä, idästä, pohjoisesta ja etelästä, vaan meidän täytyy katsoa kriteereitä, joten puhaltakaamme kaikki yhteen hiileen. Kiitoksia. Edustaja Deutsch, puolitoista minuuttia. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is a... Arvoisat kollegat, Suomen hallitus on todella sotkenut asiat. Suomen puheenjohtaja, valtio ja lievästi sanottuna teki sellaista työtä, että olemme nyt paljon kauempana sopimuksesta kuin Bulgarian tai Itävallan puheenjohtajuuden aikana. Kroatian puheenjohtajavaltiolla on siis valtava tehtävä edessään. Suomen puheenjohtajavaltio otti käyttöön epä reilun järjestelmän. Tätä ehdotusta pitäisi nyt siis valtioiden hallitus ja hallitusten päämiesten, päämiesten parantaa. Se on